Bitte nehmen Sie Platz. Pyydän teitä istuutumaan. Julistan 7.7. päätetyn kokouksemme jälleen avatuksi. Arvon kollegat, 24. elokuuta Italia koetteli valtava maanjäristys. Yli 70 kylää joutui maanjäristyksen uhriksi. Monet kylät tuhoutuivat täysin. Oli järkyttävää nähdä Akumulin Amatricen tai Pescara del Tronton kuvat. Yli 3000 ihmistä ja yhdessä yössä ilman kotia ja todella yhdessä yössä he olivat täysin raunioilla elämässään sananmukaisesti. Euroopan parlamentin nimissä haluaisin kiittää italialaisia avustajia, avustusjärjestöjä, vapaaehtoisia palomiehiä, lääkintähenkilökuntaa ja muuta kiittää kaikkia niitä, jotka auttoivat pelastamaan ihmishenkiä, tarjoamaan suojaa ja ensiapua. Euroopan unioni todella seisoo solidaarisesti näiden ihmisten rinnalla. Maanjäristys aiheutti valtavat materiaaliset vahingot. Monet talot hajosivat mutta tässä ei hajonnut vain italialaista kulttuuriperintöä, vaan myös eurooppalaista. Mutta materiaaliset menetykset eivät ole mitään verrattuna ihmishenkien menetykseen. Ihmis, ihmisiä kuoli melkein 300. Kirkot, palatsit, kerrostalot, talot, niitä voidaan varmasti rakentaa uudelleen, mutta se mitä menehtyneet jättävät taakseen, se tyhjyys, jonka he jättävät taakseen, sitä ei voida täyttää. Solidaarisuuden nimissä koko Italian kansalle pyytäisin teitä nyt pitämään minuutin hiljaisen hetken ja nousemaan seisomaan. Kiitoksia. pöytäkirja ja 7.7. kokouksen kirjat ovat saatavilla. Ne onko mitään vastustamista niihin, jos ei pöytäkirja on näin hyväksytty. Hyvät naiset ja herrat, 6.7. muistan, että, että langetin sanktion